Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, tervetuloa kokoukseen. Meillä on tällä iltapäivällä useitakin esityslistan kohtia käsiteltävänä. Tässä kollegoja joukossa, joita on runsaasti nyt paikallakin. Ensimmäiseksi kohta seitsemän, uusi EUn digitaalinen tavoitelista 2015. Esittelijä on kollegamme Pilar äh, del Castillo, ja hän puhuu ensimmäisenä. Ole hyvä. Eh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Tosiaan tämä on nyt jo viimeinen keskustelu. Olen saanut tarkistukset liittyen tähän uuteen digitaaliseen agendaan. EUn digitaalinen tavoitelista 2015.eu. E niin, oikeastaan äh, tässä ei nyt ole mitään hirveästi uutta kerrottavaa tänään. Meillä on aika vakaa sopimus eri. poliittisten ryhmien välillä. Käytännössä kaikki poliittiset ryhmät tässä valiokunnassa ovat mukana tässä yhteisessä kompromississamme. Meillä on 28 kompromissitarkistusta, joista olemme tosiaan päässeet sopimukseen, jotta saisimme aikaan lopullisen yhteisen kannan, mitä tulee tähän digitaaliseen tavoitelistaan. Minä haluaisin kiittää kaikkia poliittisia ryhmiä, kaikkia varjoesittelijöitä eri poliittisista ryhmistä, niistä ko- kovista ponnisteluista, joita kaikilta taholta on tullut, jotta huomiseen mennessä saadaan tämä asia pakettiin. Minun mielestäni parlamentin lopullinen kanta, ja huomennahan tosiaan meidän valiokunta, meidän valiokunta tekee päätöksen omasta kannastaan ja täysistunto sitten ensi kuussa, niin minun mielestäni, ja toki uskon, että tämä täysistunnon tuleva kanta on hyvin samankaltainen kuin meidän valiokuntamme kanta huomenna, ja tässä ollaan kyllä liikkeellä kreivin aikaan, koska kaikki toimielimet, siis neuvosto, komissio sekä myös tämänhetkinen puheenjohtajavaltio Espanja ovat juuri nyt valmistelemassa aivan samansuuntaisia ehdotuksia, joiden tavoite myös on sama kuin meidän tavoitteemme. Eli että saadaan aikaan mahdollisimman hyvät olosuhteet Euroopan unionille todella hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla kaikkia niitä mahdollisuuksia, joita tämä uusi digitaalinen aikakausi ja digitaalinen vallankumous, joksi sitä myös voidaan kutsua, meille tarjoaa. Ja tässä yhteydessä voidaan sanoa, että voimme olla aika tyytyväisiä, koska Tämähän oli komission aloite ja komissio pyysi parlamentilta, muistaakseni viime elokuussa kantaa. Parlamentti sitten päätti tehdä tämä oma aloitemietinnön, josta tosiaan huomenna äänestämme ja joka tulee olemaan Euroopan parlamentin kanta. Televiestintäpaketti mm, syntyy hetkellä, joka on hyvin oikea ja myös komission ja neuvoston tuella kaikki toimielimet ovat liikkuneet samaan suuntaan, jotta saataisiin luotua nämä, tämä hyvä ilmapiiri ja hyvät olosuhteet investoinneille, koko liiketoiminnalle sekä kuluttajille. Ja seuraava askel, hyvät naiset ja herrat, tai oikeastaan näitä seuraavia askeleita on kaksi. Eli ensinnäkin tämän telekompaketin täytäntöönpano nopeasti ja johdonmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa. Tämä on aivan ehdottoman välttämätöntä, jotta digitaalinen tavoitelista ja sen sisältö saadaan kunnolla jaloilleen ja kehittymään. Nämä muutokset, joita olemme tehneet, ovat ajankohtaisia ja tärkeitä juuri nyt. Emme voineet jäädä odottelemaan, vaan meidän piti toimia nyt strategisia puitteita luotaessa, jotta me saisimme sellaiset strategiset puitteet, jotka todella tukevat konkreettisia hankkeita ja konkreettisia toimia, jotta näihin tavoitteisiin päästään. Tämä on digitaalisen tavoitelistan konsepti. Eli luoda puitteet, viite kehys, strateginen yhteinen viitekehys toiminta-aloille, tavoitteille, välineille, jotka, joiden kautta voidaan päästä näihin tavoitteisiin. En minä tässä nyt enää mene yksityiskohtiin. Se ei varmastikaan ole tarpeen. Ei minun tarvitse tässä nyt enää selittää parlamentin kannalta näitä perustavanlaatuisia periaatteita, joille olemme pohjanneet työmme, mutta pari keskeistä seikkaa kuitenkin. Ensinnäkin koko tämä hanke, kaikki nämä puitteet ja viitteet digitaalisen tavoitelistan suhteen asettavat keskiöön kuluttajan kansalaisen. Eli se, että ihmiset, kansalaiset saavat tarpeelliset keinot käyttöönsä niin, että he saavat pääsyn näihin verkostoihin, jotka antavat heille tietoa ja mahdollisuuksia kaikilta eri aloilta ja että samalla tuetaan, taataan kuluttajien oikeudet. Se on aivan keskeistä myös digitaalisella alalla, vaikka tämä kaikki on niin virtuaalista niin ehdotus kuitenkin on hyvin konkreettinen, koska se asettaa ihmisen tämän spiraalin keskiöön. En halua kuitenkaan jättää huomiota myöskään tätä spiraalin toista kierrosta, eli markkinoita. Me tarvitsemme yhtenäiset eurooppalaiset digitaalimarkkinat, Tätähän emme vielä ole päässeet vain 7 prosenttia, ja tätähän minä olen toistanut väsy, väsymykseen asti, vain 7 prosenttia eurooppalaista kulut, eurooppalaisten kuluttajien tekemistä liikkeistä on rajat ylittäviä verkossakaan. Eli tämä osoittaa, että markkinat ovat hyvin hajautuneet muuttuneet ja meillä olisi valtavaa potentiaalia, ma- valtavia mahdollisuuksia käytössämme, kun ajattelemme näitä 500 miljoonaa kuluttajaa, jotka voisivat olla ö, yhdessä verkossa. Ja näiden esteiden poistaminen digitaaliselta verkolta, jonka on oltava avoin ja kilpailukykyinen, on aivan keskeinen tehtävä. Ja näin esimerkiksi näillä markkinoilla toimi valta, jotta kaikki ihmiset saisivat kaikki mahdollisuudet ja jotta olisi sellaista myös hintakilpailua, joka todella hyödyttäisi ihmisiä mahdollisimman hyvällä tavalla. Joten puheenjohtaja, parhaat kollegat, eipä tässä sen kummempaa. Pitemmittä puhetta voin todeta, että kiintoisia aikoja me nyt elämme. Ja heti näin lainsäädäntökauden aluksi meille Euroopan parlamentin jäsenille tarjoutuu ö, yli neljän vuoden ö, horisonttia mahdollisuudet ö, katsoa, mihin tämä kaikki johtaa. Ja myös vertailun kautta, vertailemalla eurooppalaisia ja kansallisia järjestelmiä, voimme saada kyllä hyvin paljon aikaan. Ja että järjestettäisiin vuosittainen tapaaminen, joka antaisi myös poliittisia impulseja koko tämän kokonaisuuden kehittämiselle, jonka mahdollisuudet ovat rajattomat ja jonka jonka, joka on todellinen digitaalinen vallankumous. Niin tämähän on todella hienoa. Kiitos. Kiitoksia. Kollega Valjan ensimmäisenä puhujana. Well, thank you, Chair. First of all... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin onnitella esittelijää Rouva Del Castillo hänen työstään ja siitä edistyksestä, jota hän on saanut aikaan tällä ai- tässä kohtaa olemme päässeet hyviin kompromissitarkistuksiin ja niistä äänestetään huomenna valiokunnassa. Meidän pitää lähettää hyvin selkeä ja tiivis viesti komissiolle. Tämä on tärkeä mietintö, mutta olen hiukan huolissani siitä, millaisia strategioita tässä mietinnössä esitetään. Tästä ei saa tulla vain tällainen yksinkertainen toivelista. Siellä ei saa olla liikaa tavoitteita näin varmistetaan, että tavoitteisiin varmasti päästäisiin. Olen tyytyväinen näihin kompromissitarkistuksiin. Ne heijastavat hyvin tasapainoisesti niitä tarkistuksia, joita on jätetty. Ja minun ehdotukseni tuosta universaalipalvelunäkemyksen näkemyksen lähestymistavasta on otettu huomioon. Olen iloinen siitä, kuten näette kompromissitarkistuksesta viisi. Tuo universaali pääsy laajakaista nettiin ei saa riippua operaattorista. Ja on tärkeää varmistaa, että julkisia varoja, joita käytetään tähän, eivät mitenkään jätä yksityisiä yrityksiä osattomiksi, erityisesti siellä, missä markkinat ovat innovatiiviset ja kilpailukykyiset. Minusta on myös hyvä, että laitetaan kansalaiset TVT-politiikan keskiöön niin, että kehitetään heidän taitojaan ja luodaan hyvä TVT-yhteiskunta. Tässä keskitytään myös TVT-palveluihin ja infrastruktuureihin sekä mobiileihin, kaapelipuolen, mobiileihin että kaapelipuolen palveluihin ja yritysten kehittämiseen lisäksi. Minusta on hyvä, että tässä on puututtu myös sisältö muutoksiin. Alkuperäisessä mietinnössä ei puututtu sisällön tuotantoon juuri lainkaan, mutta nyt tässä tarkistusten kautta tätä sisällön tuotantopuolta lähestytään paljon laajemmin ja se ottaa paremmin huomioon kuluttajien tarpeet ja tarjonnan toisaalta ja sitten myös toisaalta sisällön tuottajien ja tekijän, tekijöiden oikeudet toisaalta. Tässä ei kuitenkaan viitata sisällön tuotantoon sinänsä, se on kuitenkin tärkeä ala ja sinne ei voida saada aikaan mitään kaikille sopivaa ratkaisua esimerkiksi tekijänoikeuksien suhteen. Olen tyytyväinen tähän digitaalisen osallisuuden tarkistukseen. Siellä on hyvin koordinoitu lähestymistapa ja se on tarpeen, jotta voidaan välttää huonot vaikutteet jäsenvaltioissa ja jotta voidaan maksimoida taajuuden, taajuuksien käyttö tehokkaasti. Pahoittelen sitä, että tuolla, tuossa mietinnössä ei vieläkään ole mitään kysyntää stimuloivaa sisältöä. Meidän olisi pitänyt ehkä kehittyä enemmän tarjontaan liittyviin tekijöihin, esimerkiksi infrastruktuuriverkostoiden rakentamiseen, se on tärkeä asia, mutta toisaalta on täysin turhaa keskittyä vain siihen. Ei myöskään kannata taata, että kaikilla on pääsy laajakaistaan, jos suuri osa väestöstä ei halua internet, internetiä kotiinsa – meidän pitää kuitenkin pyrkiä takaamaan myös yrity, yrityksille hyvä ympäristö kehittää niiden verkkopalveluita ja pitää ymmärtää, mitä loppukäyttäjät todella haluavat ja tarvitsevat. Minä toivon, että voimme viedä loppuun ja hyväksyä nämä kompromissitarkistukset niin pian kuin mahdollista. Ja joka tapauksessa en kannata tuon viimeisimmän version muuttamista. Aivan kuten sanoin, tämä nykyinen teksti on hyväksyttävä. Kiitos. Dankeschön, Herr... Kiitoksia, herra Kalfi. Thank you very much. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää esittelijää Rova Kastilioa hänen tekemästään työstä tässä mietinnössä. Kiitän myös hyvästä yhteistyöstä tämän paperin valmistelun aikana. Totta kai niin kuin odottaa saattoi ainoa otsikko nostatti paljon kiinnostusta sidosryhmissä ja muuallakin Euroopan parlamentissa. Ja meillä on, se on myös synnyttänyt runsaasti tarkistuksia. Esittelijä teki hyviä ehdotuksia keskittäessään keskustelua, jotta sitten tässä laajassa aiheessa saataisiin, pystyttäisiin keskittymään sellaisiin asioihin, jotka vie keskustelua eteenpäin tästä komission tiedonannosta. Tämä oli hyvä päätös, että ei ole avattu sellaisia asioita, joista on jo keskusteltu, jotka ovat esimerkiksi osa telekompakettia ja niin poispäin. Ajatuksena oli, ettei uudelleen avata näitä keskustelun aiheita, vaan pikemminkin pyydetään niiden täytäntöönpanoja ja otetaan seuraava askel. Tämä oli hyvä lähestymistapa. Totta kai se ajatus tässä mietinnössä on se, että annetaan poliittinen signaali Euroopan parlamentista niin, että me odotamme eh, Euroopan komission ehdotusta, joka on tullee ensi kuun lopussa ja sitten jatkamme keskustelua näistä asioista yrittäessämme panna näitä asioita täytäntöön. No, meillä oli monia useita, monia tärkeitä tehtäviä meidän sosiaalisten demokratian ryhmässä. Minä mainitsin vain muutamia meidän, meille tärkeitä asioita. Tietenkin me tuemme ponnisteluja, jotta saisimme mahdollisimman paljon potkua investointien taakse, joilla voidaan kehit- äh, tukea äh, kilpailua internetissä. Ja, ja sitten kun puhutaan tästä digitaalista muutoksesta, meidän pitäisi huolehtia myös kuluttajista ja äh, myös internetin käytön mahdollisuudesta ja, ja edullisuudesta – ajatuksena on se, että ei siirretä pelkästään julkisia palveluja ja äh, liike-elämän toimintoja, vaan myös äh, suuria laajoja asioita myös yleistä, äh, suuresta tällaista julkista elämästä siirrettäisiin internetiin. Siksi kuluttajien näkökohdat ovat tärkeitä. Erityisen huolissaan kuluttajat ovat siitä, että missä vaiheessa tulee kaupalliset aspektit tulevat kuvaan vähävaraiset, työttömät, syrjäseuduilla asuvat, vammaiset, on, on vaikea tukeutua ainoastaan kaupallisiin näkökohtiin näissä verkoissa silloin, kun palveluja tarjotaan. Ja tulevaisuudessa Euroopan parlamentti pitäisi olla aktiivinen keskustelija näistä meille, kuten muillekin kollegoille muista ryhmistä, oli hyvin tärkeää taata verkon ne- puolueettomuus, neutraalisuus, ja tämä on, tämä on, on, tämä linja on säilynyt tässä parlamentissa ja toivottavasti säilyy edelleenkin. jolla, jolta pohjalta voidaan sitten kehittää internetiä. Totta kai me olimme huolissamme siitä, että miten tämä digitaalinen teknologia voi, voi antaa lisäpotkua talouteen ja luoda työpaikkoja ja luoda lisää mahdollisuuksia suurelle yleisölle. Olimme huolissamme asioista, jotka liittyvät turvallisuuteen, sääntelyyn ja minä. Tämä nyt ei ole paikka ratkaista tätä asiaa, mutta on kysymys myös rikkomuksista, jotka koskevat tekijänoikeuksia ja muita rikkomuksia äh, internetissä. Me hyväksymme, parlamentti hyväksyi sellaisen konseptin, joka meistä on hyvin tärkeää ja niin poispäin. Tämä oli yksi äh, sellainen keskeinen asia meidän äh, SD-ryhmällemme, mutta hyvin pitkälle pääsimme kompromisseihin, jotka eivät ole heikkoja, jotka ovat hyväksyttävissä kaikissa suurissa poliittisissa ryhmissä, mutta samaan aikaan siinä puhutaan hyvin selkeästi, mitä parlamentti on mieltä internetistä. Minusta kompromissitarkistukset kattoivat pitkälti ne huolet, joita useimmilla poliittisilla ryhmillä oli. Minusta olisi huono aja, aja on ajatus lähteä äh, äh, sirpaloimaan tätä konseptia. Ja meidän tarkoituksemme olikin löytää se, että mikä olisi selkeä, äh, kovääninen poliittinen signaali. Ja tältä pohjalta voidaan jatkaa tätä työtä edelleenkin. On vain muutama asia, joita pitää vielä viilata, jotka ovat aika pieniä. Ja toivonkin, että tämä on, tästä tulee oikein hyvä ja onnistunut päätös Euroopan parlamentissa. Kiitoksia, kollega Enchu. Mulțumesc, domnule președinte. Apreciez efortul depus de doamna Del Castillo. Kiitos, puheenjohtaja. Arvostan tovasti, kovasti Rova Del Castillon työtä tämän mietinnön laatimisessa. Tämä ei ollut mikään helppo tehtävä ja arvostan myös kollegojeni panosta näiden tarkistusten laatimiseen. Tämä digitaalinen tavoitelista ja yhtenäisten IT-markkinoiden kehittäminen on hyvin tärkeää. Emme voi puhua uudesta vuosituhannesta ilman internettiä tai viestintäverkostoja. Siksi otan ilolla vastaan tämän mietinnön ja sen sisältämän ajatuksen siitä, että keskitytään digitaalisen lukutaidon kehittämiseen nuorten parissa, sillä nuoret ovat niitä, jotka käyttävät näitä uusia teknologioita kaikkein eniten, joten heidän pitäisi pystyä tekemään niin turvallisesti ja tehokkaasti. Haluaisin myös korostaa tarvetta, joka meillä on kampanjalle. Se kohdistettaisiin vanhempiin ja nuoriin ja sillä pyrittäisiin suojelemaan lapsia IT-pohjaisessa maailmassa. Siinä keskityttäisiin samalla turvallisuuteen ja yksityisyyden suojaan. Haluaisin puhua myös taloudesta ja työttömyydestä ja talouden ongelmista – Tämä viittaa tarkistukseen 162. Siinä pyydetään komissiota laatimaan suunnitelma, jolla edistetään verkkoliiketoimintaa ja pyydetään auttamaan varsinkin niitä, jotka ovat menettäneet vastikään työpaikkansa. Pyydän teidän tukeanne tälle tarkistukselle. Haluaisin myös pyytää teidän tukeanne Euroopan kansalaisten puolesta, että annatte heille tällaisen mahdollisuuden. Tämän avun kautta voimme vähentää huomattavasti EUn työttömien määrää. Tämä oli jo mukana osin kompromissitarkistuksessa 13, mutta siihen ei enää sisälly oman ehdotukseni sosiaalinen sisältö. Saatatte olla sitä mieltä, että sosiaaliset asiat eivät ole tämän mietinnön aiheena, mutta kuitenkin EUn kansalaiset katsovat meihin ITRA-valiokunnan jäseniin ja odottavat tukea näinä vaikeina aikoina. Kiitos. Kiitoksia, Angelika Niebler. Kiitoksia, puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluan kiittää esittelijämme vielä kerran hänen erinomaisestaan työstä. Kollega Del Castillo on paitsi tehnyt erinomaisen mietinnön, niin kuin kollegat tuossa aiemmin jo totesivat, onnistunut saamaan aikaan hienoja kompromisseja hyvin lyhyessä ajassa. Ja olen aivan varma siitä, että huomisessa valiokuntaäänestyksessä tämä teksti ja nämä kompromissit saavat suuren enemmistön taakseen todella hienoa työtä. Hieno esimerkki valiokuntamme toiminnasta. Pari kysymystä, joihin muutkin kollegat ovat jo viitanneet. Kun katsotaan viimeisimmän viiden vuoden kehitystä ja juuri televiestintäpaketin käsittelyä täällä Euroopan parlamentissa, niin eh, digitaalisen eh, agendan suhteenhan meillä oli jo eh, mielipide muodostettuna. Ja nyt ne kompromissit, joita aika vaivalloisesti saatiin aikaan viime lainsäädäntökaudella yli poliittisten rajojen – saavat vahvistuksen. Ja minun mielestäni Rova del Castillon mietintö on myös selkeä signaali komission suuntaan. Komission tulee viime vuoden toukokuun televiestintäpaketin voimaan saattaminen ja täytäntöönpano nyt todella saada läpi mitä pikimmin. Joten tässä nyt myös välitämme viestin komissiolle. Tämä paketti tulee sovitella tavalla saattaa voimaan. Tästähän pitkään ja hartaasti keskusteltiin myös täällä Euroopan parlamentissa esimerkiksi investoinnit uuden sukupolven verkostoihin ja pitkän kädenväännön jälkeen täällä parlamentissa saimme vihdoin aikaan kannan ja kun pohdimme, miten nämä kolmannen sukupolven verkot voisivat saada tukea ja komission alkuperäinen ehdotushan oli hyvin kaukana siitä ja äh, huomattavasti takapajuisempi kuin mitä parlamentti sitten päätti. Ja pyytäisin, että komissio tulevassa kesäkuun ehdotuksessaan katsoo jo ennalta, että se äh, todella vastaa Euroopan parlamentin kantoja ja vaatimuksia. Myös uudelta komissiolta odotamme todella tätä. Tässä oikeastaan minun kommenttini vielä todella esittelijälle. Kiitos työstä, hatunnosta arvoinen suoritus. Nyt meillä on uusi äh, komission jäsen ja arvoisa pääjohtaja Kyllä. Täytyy sanoa, että Euroopan parlamentin painoarvo on tässä Lissabonin sopimuksen myötä kasvanut ja me pidämme hyvin tarkasti silmällä myös komission te- toimintaa. Kiitos. Kollega Tikau. Vielen Dank, Herr Präsident. Aș dori și eu să o felicit pe doamna Pilar del Castillo pentru raportul domniei sale, un raport uh, foarte bine făcut uh, și uh, cred că... Kiitän Castillo tästä mietinnöstä. Tämä on todella hyvä, oikein hyvä mietintö ja se on hyvä lähtölaukaus tulevalle toiminnallemme digitaalisessa, digitaalisella tavoitelistalla. Ihan muutama kommentti. Ensinnäkin ää, kun puhutaan palveludirektiivistä, niin valitettavasti juuri tällä hetkellä meillä ei ole mahdollista saada yhtä palveluntarjoajaa yhdestä jäsenvaltiosta, jotka voisivat toimia myös toisissa jäsenvaltioissa. Siinä mielessä sisämarkkinoiden tavoitteet palveluiden osalta eivät ole oikein toteutuneet. Siksi uskonkin, että tämä digitaalinen tavoitelista kyllä osaltaan myötä vaikuttaa siihen, että näihin tavoitteisiin päästään yhtenäismark- palveluiden yhtenäismarkkinoilla, mitä taas tulee di- digitaaliseen pätevyyteen ja taitoihin, niin oikeastaan meidän pitää kehittää tietoyhteiskuntaa ja pitää saada kuluttajat perehtymään tähän teknologiaan ja myös niihin riskeihin, jotka liittyvät tähän teknologiaan. Pidän myös hyvänä sitä tosiseikkaa, että tässä asiakirjassa viitataan laajakaistan täyteen kattavuuteen. Tämä on mainittu myös Euroopan talouden elvytysohjelmassa, johon on jyvitetty kovastikin rahaa tämän laajakaistan kattavuuden saamiseksi sataprosenttiselle tasolle tämän vuoden aikana. Tässä katsannossa tämä digitaalinen osallistuvuus, osallistuminen on tärkeä asia tämän päivän tulevien käyttäjien kannalta, koska tämä osaltaan edesauttaa tietoyhteiskunnan kehittämistä mitä taas tulee turvallisuuteen, toteaisin, että todellakin. Mitä tiedon luottamuksellisuuteen ja yksityisyyden suojaamiseen tulee, ne ovat ehdottoman tärkeitä asioita. Myös kuluttajien luottamus tietoyhteiskuntaan tukeutuu pitkälti turvallisuuden ja luottamuksen tasoon, joka heillä on tämän tyyppisiä palveluja kohtaan. Olen esittänyt muutaman tarkistuksen ja haluan painottaa, kuinka tärkeää on kehittää elektronisen hallinnan järjestelmiä. Tässä minä haluan puhua siitä, miten suuri yleisö pystyy käyttämään elektronisia laitteita. 50 prosenttia kaikista julkisista hankinnoista tehdään elektronisin äh, välinein. Ja me olemme kaukana siitä tällä hetkellä ja toivonkin, että vuoteen 2015 mennessä tilanne olisi jo hoitunut. Ja me tiedämme, että kuusi äh, komissio komissaari tukee näitä aloitteita ja huhtikuussa tulee järjestämään ministerikonferenssi Espanjassa, joka äh, keskittyy kehittämään näitä aloitteita, jotka koskevat elektronisia laskuja, joita voitaisiin, joita voitaisiin soveltaa Euroopan tasolla. Tuoreimmat tutkimukset osoittavat, että jos halutaan hoitaa alvi online, niin se maksaa 10 euroa per lasku. Ja tämä tulee Euroopan unionin tasolla, tämä tarkoittaa 500 miljoonaa euroa säästöinä. Näin ollen tästä tietoyhteiskunta voisi hyötyä, mutta on tärkeää myös, että kuluttajat pystyvät hyötymään tästä. Ja, ja myös julkisten kulujen, vähen, julkisten kulujen väheneminen merkitsee hyötyä. Jos ajatellaan julkisia hankintoja, täytyy sanoa, että 16 prosenttia, se on 16 prosenttia EUn bruttokansantuotteesta. Näin ollen se on merkittävä markkinaosio. Ja monia asioita voidaan tehdä myös terveydenhuoltosektorilla, itse asiassa e-terveydenhuoltosektorilla. Kulut ovat 11-12 prosenttia julkisista menoista. Puheenjohtaja toteaisin vielä, että valitettavasti tämän päivän Euroopassa ei ole yhteiskäyttöisyyttä näiden eri julkisten palvelujen, kes, palveluiden kesken, varsinkin kun on puhe elektronisista palveluista tai elektronisista tuottamista palveluista suuri yleisö. Esimerkiksi saksalaiset eivät voi tuottaa näitä palveluja Ranskaan, koska kansallinen lainsäädäntö vaatii sertifiointia Ranskassa ja se voidaan vain tehdä, jos kyseinen yhtiö on rekisteröity Ranskaan. tästä syystä olen todellakin iloinen nähdessäni tämän toisen projektin, jossa puhutaan elektronisen identiteetin kehittämisestä ja julkisten hankintojen kehittämistä elektronisia, elektronisesti. Tämä voitaisiin saada liikkeelle 2011. Tietääkseni lokakuussa komissio esittää elektronisen hallinnan toimintaohjelman ja odotankin tämän julkistamista. Ja tämä e-hallinnon toimintaohjelma siltoisin toivon, että turvallisuus ja yhteen sopivuus, yhteen toimivuus sisältää myös elektronisen allekirjoituksen, elektronisen identiteetin, jotka olisivat keskeisiä elementtejä tässä. Ja tämän lyhyen puheeni lopetan mainitsemalla elektroniset kaupungit ja elektronisen mittauksen. Tämä on yhden tyyppinen palvelumuoto, jolla voidaan parantaa elämisen laatua Euroopan tasolla. Onnittelen vielä esittelijää ja todellakin uskon, että äänest, huominen äänestys käynnistää toimet tälläkin saralla. Herra Tsukalas. Monsieur Tsukalas, it's your turn. Tsukalas, teidän vuoronne. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Kiitoksia puheenjohtaja. Voin puhua ihan lyhyesti pyysin oikeastaan puheenvuoroa erityisesti kiittääkseni rouva Del Castilloa hänen erinomaisesta mietinnöstään. Samalla haluan kiittää kaikkia niitä kollegoita, jotka ovat erittäin huolellisesti valmistelleet tätä tärkeää välinettä, välinettä jonka Euroopan parlamentti on todella halunnut ja jonka, joka komission tulee nyt saattaa käyttöön mitä pikimmin. Tulevaisuutta muotoillaan nyt. Kyseessä on uusi yhteiskuntamalli, uuden vuosituhannen yhteiskuntamalli. Hyvin suuri osa kansalaisten toiminnasta, mutta myös julkisesta toiminnasta tulee olemaan riippuvaista uudesta teknologiasta. Ja komission sekä myös esimerkiksi Yhdysvaltain kommentit uusista tarjolle tulevisista palveluista esimerkiksi kouluissa ja muissa julkisissa laitoksissa tekee selväksi, miten voimme toteuttaa visioitamme tällä uudella vuosituhannella. Tarkoitushan on, että Eurooppa olisi todellisessa johtoasemassa tätä uutta tietopohjaista yhteiskuntamallia luotaessa. Kollegat ovat erityisesti painottaneet nuorisoa ja toisaalta digitaalista syrjäytymistä. Ollaan jo jouduttu toteamaan, että digitaalinen syrjäytyminen käynnistyy niinkin varhain kuin 17-vuotiaiden kohdalla, niin että nämä nuoret eivät, eivät pysty käyttämään tai saamaan käyttöönsä kaikkia näitä digitaalisia mahdollisuuksia. Ja he joutuvat aivan sivuraiteille, jos, jos eivät riittävällä tavalla hallitse näiden teknologioiden käyttöä. Ongelma on se, että oikeastaan meillä ei ole todellista aitoa digitaalista vallankumousta, koska vallankumoushan merkitsisi sitä, että joka ikisellä kansalaisella olisi mahdollisuus ilman mitään erityisolosuhteita saada kaikki tämä teknologia käyttöönsä. Näin ei kuitenkaan ole siis kun ajatellaan sähköistä vallankumousta, sähköinen vallankumous on toteutunut, jokainen voi sammuttaa tai sytyttää valot, mutta digitaalinen vallankumous ei ole vielä toteutunut ja meidän tulee todella antaa tukemme heikommille kansanosille niin, että he saavat täydettyä digitaaliset mahdollisuudet muiden rinnalla. Tänään aiemmin puhuimme esineiden internetistä ja sen viisaasta käytöstä. Ja tässäkin yhteydessä mielestäni lähestymistapa olisi samankaltaisena aivan oikea. Kiitoksia, kiitos kollegat. Minä todella toivon, että Euroopan unioni tulee käyttämään tätä välinettä oikealla tavalla, välinettä, jota Euroopan parlamentti on valmistellut. Lopuksi kollega Lamberts. And sorry to be, uh, to be a bit late, so thanks for giving me the floor, and so I will not abuse... Anteeksi, että olin hiukan myöhässä, siksi puhun hyvin lyhyesti. Suurin osa vihreille tärkeistä asioista on jo nostettu esiin aiemmissa kokouksissa ja tänään. Kiitos Pilar hyvin nopeasti tehdystä työstä ja siitä, että olet ottanut mukaan sellaisia asioita, joita me täällä olemme nostaneet esiin. Olet pitänyt sanasi siitä, että, että työ tulee tehtyä. Minulla on yksi asia esiin nostettavana ja sinä tiedät, mikä se on. Ja se liittyy tuohon 9, kohtaan 19a tai sen luomiseen. Minä en halua, että aloitamme tämän keskustelun uudestaan, eli siksi haluaisin jättää tämän asian pois, sillä minusta kohta 19 itsessään riittää siihen, että saadaan aikaan tasapaino tekijänoikeuksien ja kulttuurisisällön levittämisen välille internetissä. Eli minusta kohdassa 19b sanotaan, että pitää löytää uusi malli sille, että taataan tekijänoikeudet ja tähän kannustetaan, jotta he levittäisivät töitään internetissä. Se on aivan oikein, mutta tällaista mallia ei vielä ole. Tämä työ pitää tehdä nopeasti, sekin on totta, mutta minusta kohtien 19 ja 19b yhdistäminen riittää. Kohdassa 19a voisi kysyä, että mitä uutta se oikein tähän tuo. No ihmiset, tai ei anneta ihmisille tässä nyt mahdollisuutta enää aloittaa uutta tätä kes- uudelleen keskustelua, joka on jo käyty. Lopetan tähän. Kiitoksia. Ich bedanke mich herzlich. Kiitoksia. Ja sitten lopuksi annan puheenvuoron komissiolle pääjohtaja Kula Santille, mutta ennen kuin annan puheenvuoron teille, niin haluan ilmoittaa, että herra Kulosanti on tänään viimeistä kertaa meidän joukossamme ainakin tuossa tehtävässä, koska kolmen päivän päästä hänellä on loputon vapaa-aika, pelkkää vapaata. Ja toivotamme teille kaikkea hyvää tälle vapaa-ajalle, se on yksi asia. Toinen, että me kiitämme hyvästä ja tiivistä yhteistyöstä, joka meillä on ollut viime kuukausina ja vuosina että teidän kanssanne. Eh, meillä on ollut jatkuvia keskusteluja, kiistojakin, mutta myös tuottavaa eh, eh, yhteistyötä ja hyviä tuloksia. Siitä suuret kiitokset, eli jos lopuksi vielä voitte auttaa meitä tämän projektin osalta. Und wenn es uns zum Schluss ja jos lopuksi voitte vielä auttaa meitä tämän projektin loppuun saattamiseksi, niin se olisi hieno juttu. Olkaa hyvä. Vielen Dank, Herr Roy. Vielen Dank, Herr Kiitoksia, Herra Roy, herra puheenjohtaja, näistä sanoistanne. Kiitoksia myös saamastani tuesta, mitä komissio on saanut ja minä itse olen saanut. Minusta on aina kunnia Euroopan unionin virkamiehelle saada osallistua Euroopan parlamentin kokouksiin. Silloin on aina sellainen tunne, että että, että voidaan olla rakentamassa Eurooppaa, vaikkei se aina menekään parlamentin toivomaan suuntaan. Suuret kiitokset tuesta ja näistä sanoista. Minä lähden komissiosta, mutta edelleenkin jatkan toimintaa eräällä alalla, joka liittyy meidän työalaamme, ja siksi minä suurella kiinnostuksella kuuntelen seuraavaa kohtaa, koska vuoden 2010 loppuun jatkan toimintaani Euroopan unionissa internetin hallinnon puitteissa. Mutta nyt vaihdan englannin kielelle ja saadaisin muutaman sanan tästä mietinnöstä. Ensinnäkin prosessi, äh, aikataulusta prosessista ja kaksi asiaa. Ensinnäkin kaikki etenee niin kuin on suunniteltu. Teidän mietintönne on huomenna, äh, siitä äänestetään huomenna täällä ja huhtikuussa täysistunnossa. Se mahdollistaa sen, että meillä on riittävästi aikaa ottaa huomioon teidän panoksenne siihen asiakirjaan, jonka komissio laatii digitaalista tavoitelistasta ja onkin tärkeää, että komissio on tietoinen siitä, että miten parlamentin merkitys on jatkuvasti kasvanut, ja se kyllä näkyy myös siinä tavassa, millä me käsittelemme ja analysoimme ja harkitsemme parlamentin näkemyksiä. Mutta kaksi kommenttia tästä mietinnöstä. Yksi on, koskee sitä kohtaa, joka mainittiinkin jo useissa puheenvuoroissa, nimittäin, että mihin mietintö keskittyy, ja toinen on se, että mikä minusta on ehkä tämä tärkein osa tätä mietintöä on nimittäin se, että paino keskittyy tuloksiin, täytäntöönpanoon tässä hallintajärjestelmässä. Ensimmäistä asiasta siis, mikä, mikä on painopiste, missä keskittyä, se ei ole tietenkään helppoa. Nimittäin digitaalisen tavoitelistan kattama alue, ne kehykset, niin kuin Castillo kuvaili sitä, kattaa monia monia alueita ja aloja. Esimerkiksi tämä teollisuuden hyväksymä mielenkiintoinen asiakirja, joka hyväksyttiin 18. tammikuuta, joka esiteltiin Madridissa Espanjan puheenjohtajakauden alussa, ellen ole väärässä, niin tämä raportti sisältää 78 suositusta. Se osoittaa, kuinka laaja tämä, tämän äh, digitaalisen avioliiton äh, soveltamisala on, mutta te olette onnistunut keskittymään muutamiin asioihin tarpeeseen saada infrastruktuuri ja että saadaan yhteismarkkinat toimimaan niin, että, että siinä voidaan mitata myös minuto. Ja niin kuin te sanoitte, kaikki tämä, kaikki tämä keskittyy käyttäjään. Käyttäjän täytyy olla kaiken keskiössä, kun puhuitte taidoista ja sumuista. No, mietintö sisältää tärkeitä elementtejä, niin antaa meille painion hyödyllisiä asioita, jotka voidaan ottaa huomioon. Mutta siirryn sitten toiseen kohtaan, joka minusta on ehkä tärkein selvästikin tilanne tieto- ja viestintäteknologian eteenpäin viimeisessä on tänä päivänä hieman erilainen kuin viisi vuotta sitten tai kymmenen vuotta sitten, koska realiteetit ovat muuttuneet ja meillä on uutta teknologiaa, jota on kehitetty. Mutta noin laajasti ottaen tarve saada parempia tuloksia tieto- ja viestintäteknologiassa on aina ollut olemassa. No, tänä päivänä on kyse kiireestä, kiireestä, jolla tarvitaan tuloksia. Ja teidän mietinnössänne painotetaan sitä tuossa seikkaa, että kyllä, me olemme ö, sanoneet asioita jo usean otteeseen, mutta tällä kertaa meidän täytyy osoittaa, että me myös tarkoitamme totta, että me pääsemme tuloksiin. Ja minä pidän hyvänä teidän rohkeuttanne, kun te pyydätte tehokkaampaa benchmarkingia, komissio on tehnyt tätä jo aikaisemminkin, niin siinä mielessä me olemme aina tuottaneet analyysejä ja raportteja siitä, miten jäsenvaltiot pärjäävät. Mutta te nyt rohkaisitte meitä tekemään sen näkyvämmin ja varmistamaan sen, että, että yhteisesti hoidetaan se vastuu, kannetaan se vastuu näiden toimien täytäntöönpanomisesta. Ja pidän hyvänä yleisestikin sitä painotusta, jonka te olette asettaneet täytäntöönpanolle kaiken lainsäädännön osalta, mutta aivan erityisesti näiden kehysten osalta meillä on, säännöt, meidän täytyy soveltaa niitä ja on edelleenkin paljon tehtävää. Pidän hyvänä sitä, miten te olette kiinnostunut tästä asiasta ja me keskustelemme Espanjan puheenjohtajakaudella mahdollisuudesta saada Telekom-neuvostossa aikaa myös keskustelu näistä asioista siltä pohjalta, mitä, mitä komissio esittää näistä täytäntöönpanon toimista. Kiitän kovasti tästä, keski, tästä näistä painopisteistä ja kiitän myös siitä, että te painoititte tätä täytäntöönpanoa, miten tärkeää se on. Dank. Kiitoksia kovasti. Hyvät naiset ja herrat, näin olen tämä on tältä päivältä saatu päätöksen. Huomenna sitten äänestämme tästä. Jos joku haluaa muuttaa jotakin, niin, niin yöllä, täytyy saa, äh, yöllä täytyy yrittää kerätä enemmistöä taakse. Kiitän vielä pääjohtaja. Kaikkea hyvää ja hyvää mukavaa vapaa-aikaa. Sitten seuraava kohta, internetin hallinto. Tästä eteenpäin kollega Susa Wagner on esittelijämme ja hän saakin ensimmäisenä puheenvuoron. Olkaa hyvä. Muchas, <clears throat> muchas gracias, señor. Kiitos, puheenjohtaja. Valiokuntamme on hyvin monipuolinen, kun ajatellaan käsittelemiämme aiheita. Ja ehkäpä voisin nyt muistuttaa, mistä tässä mietinnössä on kyse. Kyse on, niin kuin totesitte, internetin hallinnosta. Ja siitä, mikä on tilanne internetin hallinnon keskeisen toimijan eli ICANNin suhteen. ICAN on yksityinen voittoa tavoittelematon yritys, joka on Yhdysvalloissa ja tämä on aiheuttanut jatkuvasti juridisia ongelmia hyvin paljon kritiikkiä. Ja monet katsovatkin, että tilannetta tulisi nyt hyvin syvällisesti muuttaa tämän amerikkalaisen äh, yrityksen suhteen. Mielipiteitä on monia. Jotkut katsovat, että koko yrityksen tulisi häipyä maailmankartalta, koska se on kerran yksityinen ja amerikkalainen on tehty erilaisia ehdotuksia, kansainvälisen tasonkin ehdotuksia. Ja me, mehän äh, tämän jo kuulimme edellisessäkin valiokuntakokouksessamme, niin komissio on toimittanut meille tiedonannon aiheesta ja äh, kallistuu hyväksymään tämän yhdysvaltalaisen yrityksen ikannin säilymisen jatkossakin, mutta sillä ehdolla, että sitä muutetaan varsin merkittävästi. Ja omassa mietinnössäni, jota tällä hetkellä olen valmistelemassa, totean, että ikania on muutettava ja korjattava. Ajatelkaa nyt, kuvitelkaa, hyvät kollegat, hyvät ystävät, että jos ajatellaan verkkojen verkkoa. Jos ajatellaan kyberavaruutta tällaisena vapaana, muuttuvana verkkona, emme voi samalla kuvitellakaan, että sen valvoja taho ikan on täysin liikkumaton jäykkä pitkä. kun ajatellaan, internet on, internet on ennen kaikkea joustava, liikkuva, muuttuva, ja ikaninkin pitäisi sitä olla. Siksi ikan, siis tämä yhdysvaltalainen tällä hetkellä internetin äh, hallinnointia yksin omaan äh, valvova taho, äh, kaipaa uudistusta, ja tätä me tässä nyt Euroopan parlamentin mietinnön kautta yritämme saada aikaan omalta osaltamme. Esittelijän ää, äh, äh, vaatimaton äh, kanta on nyt se, että kun ajatellaan internettiä, se on ennen kaikkea maailmanlaajuinen julkinen hyödyke. Ja se, että sen hallinnon ja valvonnan hoitaa yksipuolisesti vain yhden valtion hallituksen voimin, niin hoidetaan vain yhden hallituksen voimin, niin se, se, se on väärin. Ja Euroopan unionin olisi nyt kehitettävä strategia – joka saisi tukea kaikkialla maailmassa eri foorumeilla kuin sitten kahdenvälisesti Yhdysvaltojenkin kanssa näissä kahdenvälisissä suhteissa. Ja Ja minä olen sitä mieltä, että kun kyseessä nyt on yksityinen taho, joka hallinnoi internetiä, niin tilanne on ongelmallinen. Eli tällä alalla, joka, kun nyt siis puhutaan internetin hallinnosta, ovat niin yksityiset kuin julkisetkin asiat yhteydessä toisiinsa. Tämähän nyt on yksi tämän maailman, tämän uuden maailman leimallisimmista piirteistä. Yksityinen ja yhteinen sekaantuvat toisiinsa. Ja kun ajatellaan nyt juuri ikania, niin jos tämä mietintö luonnos nyt jossain vaiheessa hyväksytään, niin me pyrimme siihen, että ikan konkretisoituisi e, ja että nämä uudet e, uudistuspaneelit, joita ikanin puitteissa on perustettu, konkretisoituivat, nehän voisivat ajaa eri alueiden etuja ja ylipäätään edustaa koko maailmaa ihan maantieteellisesti ajateltuna, koska internethän kiinnostaa ihan koko maailmaa, niin että eri maan, maanosien kannat otettaisiin paremmin huomioon. Ja tässä halutaan erityisesti aktivoida ne eri mekanismit, joita on näissä uusissa paneeleissa, jotka nyt sitten pohtivat Ikanin tulevaisuutta. Ja tässä korostetaan sitä merkitystä, eh, joka on tällä eh, GAK-hallitusten neuvoa antavalla komitealla. Ja sen roolin tulisi olla hyvin merkittävä niin, että tätä kautta läsnä internetin hallinnossa olisivat ja mukana tässä hallinnossa olisivat maailman eri maantieteelliset osat. Täytyisi lisäksi säilyttää, mitä tulee ihan henkilöstöön, joka ikanin palveluksessa on, niin tämänkin tulisi ottaa, tässäkin tulisi ottaa huomioon Äh, eri kansojen välinen tasapaino, äh, että palveluksessa olisi muitakin kuin yhdysvaltalaisia ja samoin rahoitusta tulisi, rahoituspohjaa tulisi laajentaa niin, ettei synny tällaisia äh, hallitsevia tahoja. Ja tämä on siis yhdysvaltalainen taho, yritys ja ähm, internetin hallintofoorumi IGF on taho, joka on osoittautunut suureksi menestykseksi, koska se on hyvin avoin ja joustava, ottaa asianosaisten, asianosaiset sektorit mukaan toimintaan ja sen pohjalta on analysoitu kaikkia niitä eri tekijöitä, jotka liittyvät internetin tulevaisuuteen. Joukkokorjauksiahan tässä ikannin toimintaan tarvitaan. Ja minä tosiaan tässä olen tekstissäni joitain näistä ottanut esiin. Tekstihän teille muuten on jo jaettu. Ja Euroopan parlamentti ehdottaisi, että tuetaan komission ja puheenjohtaja valtioiden Espanjan ja Belgian työtä myös Vilnan kokoukseen liittyen, joka järjestetään tuossa loppuvuodesta. Kollegat, jotka minua tässä nyt kuuntelevat, tietävät oikein erinomaisesti, että internet on alue, joka synnyttää uutisia joka päivä. Ja tämä tiedon määrä on aivan valtava. Ja on joukko seikkoja, jotka joudun nyt jättämään tämän tekstiluonnokseni ulkopuolelle, mutta jotka ovat äärimmäisen kiinnostavia ja on aivan ilmeistä, että yhteisön toimielinten tulee myös niitä pohtia. No tänään keskustelimme jo Rova del Castillon mietinnöstä, mutta Euroopan unionissa on muitakin hankkeita käynnissä, jotka näitä asioita käsittelevät. Esimerkiksi verkkoon pääsy, universaali verkkoon pääsy, syrjinnän poistaminen, samoin turvallisuus, hyökkäysten estäminen, yksityisyyden suojakysymykset, teolliset tekijän oikeudet, kulttuuriset ilmiöt, rikollisuuden torjunta ja luonnollisesti alaikäisten suojelu. Nämä kaikki ovat sellaisia kysymyksiä, jotka ovat jatkuvasti tapetilla ja pyörivät monissa asiakirjoissa myös täällä Euroopan unionin puitteissa. Ja tässä minun tapauksessani, minun mietintöluonnokseni suhteen nämä asiat ehkä E, eivät tule niin selkeästi esille, koska kerran meidän on nyt hiukan keskityttävä ja muissa hankkeissa, muissa asiakirjoissa näitä asioita jo käsitellään. Ja nyt tässä minun asiakirjassani keskityn erityisesti internetin hallintoon ja niihin ää, rakenteisiin, jotka tässä taustalla ovat. Joten minä haluaisin tukea Espanjan puheenjohtaja äh, valtion äh, hanketta internetin käyttäjien peruskirjaksi. Tällainenhan ollaan, tällaista ollaan ehdottamassa. Ja samoin tämä internetin saatavuus, nettiin pääsy kysymys. Euroopan unionin sisäiset toimintatavat ovat sen kaltaiset, että yhteisöjen toimielimet toimivat omalla tavallaan omia ratojaan, eivätkä aina niin rationaalisestikaan välttämättä, mitä esimerkiksi suhteisiin ikanin tulee. Euroopan unionin toimielimillä on ikanin omat suhteensa, mutta eivät välttämättä niin kovin hyvin järjestellyt <laughs> suhteet. Näin täytyy todeta, koska joskus tämä Euroopan unionin toiminta on aika koordinoimatonta, kun ajatellaan komission yhteyksiä ikanniin ja toisaalta taas parlamentin ja neuvoston, joten nyt olisi kyllä erinomainen tilaisuus koordinoida Euroopan unionin toimielinten suhteet ikaniin entistä paremmin. Lopuksi korostaisin vielä, hyvät naiset ja herrat, että internetin hallinto, eli siis tämä asia, josta minä tässä nyt juuri puhun, puolustavat sellaista mm, näkemystä internetin hallinnosta, että tämän hallinnon tulisi olla yhteistä koko maailmalle ja, ja myös Eurooppa voisi puhua kansainvälisillä areenoilla yhdellä äänellä. Se olisi todella toivottavaa. Kiitos. Dank. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Tikao. Vielen Dank, äh, Herr äh, ähm, I will äh, speak on behalf... Kiitos puheenjohtaja. Katrin Rautman on meidän ryhmämme varjoesittelijä. Hän ei ole täällä tänään, mutta minä tuon esiin hänen näkemyksensä. Hän haluaisi kiittää esittelijää herra Sosa Wagneria tästä työasiakirjasta. Tämä työasiakirja voi auttaa niitä, jotka eivät välttämättä ole asian kanssa suoranaisessa tekemisissä, ymmärtämään tilannetta paremmin ja näkemään ne kaikki valinnat, joita on tehtävä. Sivuhuomautuksena voidaan sanoa, että tässä on muutamia teknisiä seikkoja, joihin hän palaa suoraan herra Sosa Wagnerin kanssa sähköpostitse. Hän on samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että tuetaan tätä nyt EUn toimielinten ottamaa lähestymistapaa niin, että hiotaan vielä hiukan tätä ikan organisaatiota. Muut vaihtoehdot sen korvaamiseen eivät ole tyydyttäviä. Ei voida luoda mitään hallitusten välistä järjestelmää tai täysin yksityistä yritystä, joka täyttäisi tämän tehtävän. Nyt täytyy löytää tasapaino, jotta pystytään koordinoimaan erilaisia resursseja niin, että myös yksityinen sektori voidaan ottaa huomioon, koska se kuitenkin käyttää näitä sovelluksia joka päivä. Mutta toisaalta täytyy sitten olla vastuussa myös kansainvälisen yhteisön suuntaan ja pitää huolta koko maailman internetin käyttäjien eduista. Hänen mielestään olisi myös hyvä, jos voisimme löytää jonkin tavan, jolla voitaisiin keskittyä näihin Ianan tehtäviin myös. Herra, äh, rouva Trautman haluaisi myös ilmaista, että vaikka internetin toimijat ovat riippuvaisia osin myös Ikanista, se ei ole suinkaan ainoa vastuullinen organisaatio, muutkin organisaatiot ja foorumit ansaitsisivat hiukan huomiota. Ensinnäkin ISOC-organisaatio. Rouva Trautmanilla on myös kysymys siitä, että mikä on paras tapa viedä tätä asiaa eteenpäin kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Pitäisikö perustaa globaaleja kokouksia, joissa asioita voitaisiin käsitellä? Rouva Trautman toivoo, että että tämä asiakirja saa entistäkin enemmän mukaan työhön kaikki eurooppalaiset toimielimet, niin että pystytään selventämään niitä vastuita, joita korkean tason ryhmillä on, jotta internetin hallinto tehostuu vielä entisestään. Tämä keskustelu jatkuu ja vaikka meille on vaikeaa lopettaa keskustelu yksipuolisesti, meillä täytyy olla hyvin selkeä mielipide, sillä muussa tapauksessa päätökset tehdään ilman meitä. Kiitos. Dankeschön. Kiitos. <clears throat> Muita puheenvuoropyyntöjä näitä olevan. Sitten herra Michael Niebel komissiosta sitten voinee kommentoida. Danke, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitän esittelijää hänen mietinnöstään. Olemme täysin samaa mieltä siitä, että tämä on varsin eh, hyvin tärkeä asia, joka koskettelee monia oikeudenaloja. aloja. Puhumme tekijäoikeuk- tekijänoikeuksista, tietosuojasta, turvallisuudesta ja kaikesta siitä, mitkä, mitä on puhut, käsitelty aikaisemminkin muissa yhteyksissä. Ja olemme samaa mieltä myös siitä, että tämä että tämä on globaali julkinen resurssi ja se on sellainen asia, joka ei kuulu vain yhdelle valtiolle. Ja siksi me tuemme näitä näkemyksiä. Me, tämä on ensimmäinen askel kohti kansainvälistymistä. On myös täysin selvää, että hallitukset ikannin sisällä ovat vain neuvoantavassa asemassa. Ja tämä onko sit, ottaako sitten äh, ikanin johto, äh, hallitus sen huomioon, mitä valtiot äh, haluavat, se on toinen juttu. Siksi tämä on hyvin tärkeä asia tässä lausunnossa. Ja viimeisenä kohtana internetin hallintofoorumi on hyvin tärkeä asia. Olemme kiitollisia parlamentille, että sen aktiivinen toiminta, aktiivinen delegaatio näissä hallintoelimissä on lisännyt unionin, unionin profiilia. Me toimme lisää tukea tälle toiminnalle. Tämä foorumi nyt ensimmäisen kierroksen jälkeen, joka on päättymässä, odottaa seuraavaa kierrosta. Siksi vielä lyhyt sananen vielä Herkula Santilta tästä vastuusta. Hänhän on ehdokkaana tähän uuteen paneeliin the rapporteur, Mr. Sosa Wagner, uh, rightly stressed. Esittelijä herra Sosa Wagner korosti aivan oikein tämän viime syyskuussa alkaneen prosessin tärkeyttä. Siinä puhutaan vastuiden jakamisesta ja siitä, miten ikan toimii pääasiassa. Tässä raportissa todetaan, että ikanin tulisi parantaa toimintaansa neljällä eri alueella, ja yksi niistä on erittäin tärkeä, ja se on tämä vastuullisuuden alue sillä tavoin, että sen suhde tähän hallitusten neuvoantavaan komiteaan paranee entisestään. Tähän herra Sosa Wagner jo tässä viittasi. Tämä on hyvin tärkeä kehityskulku. Euroopan unioni ja komissio ovat kyllä iloisia tästä edistysaskeleesta pitää sanoa vielä, että nämä perustettavat tarkastusryhmät eivät ole aivan niin tehokas valvontamekanismi kuin mitä tässä asiakirjassa sanotaan, mutta me toivomme, että niillä on positiivinen vaikutus tähän prosessiin, sillä ne voivat antaa suosituksia ja sitten seurata niiden noudattamista te pyydätte Euroopan komissiolta nyt aktiivisuutta tässä prosessissa, jotta se voi tarkastella näiden tarkastusryhmien kokoonpanoa ja taata, että jäsenet ovat riippumattomia. Komissio on ollut tällä alueella aktiivinen. Sanoin jo, että olemme reagoineet nopeasti, olemme keskustelleet asioista jäsenvaltioiden kanssa ja muodostaneet ryhmän, Ja sitten viime vuoden loppupuolella komissio ehdotti myös tällaista vapaaehtoista tähän avoimuuden ja vastuullisuuden ryhmään. Ja minut nostettiin sitten siellä täksi vapaaehtoiseksi tähän tarkastusryhmään. Eilen julkaistiin nyt vastaan otetut hakemukset ja huomenna sitten tiedämme ensimmäisen tarkastusryhmän kokoonpanon. Toivottavasti saamme työn alkuun huhtikuussa ja siellä muodostetaan sitten suosituksia kaikkien sidosryhmien kanssa vuoden loppuun mennessä. Danke Susa Wagner voi... Kiitoksia. Susa Wagner olisi vielä lausua loppusanat. Unikamin. Kiitos puheenjohtaja. Eipä tässä nyt sen kummempaa kuin, että haluan kiittää näistä ystävällisistä sanoista työhöni liittyen ja rouva äh, Traumanin Trautmanin kommentit otan mielelläni huomioon. Hän tietää näistä asioista paljon ja sama koskee sitä, mitä komission edustaja sanoi Erittäin kiinnostava puheenvuoro. Tosiaan tämän tapainen työ on <laughs> hyvin hankala ja valtava homma, koska joka päivä tulee uutta, joka päivä tulee uutisia ja tässä täytyy kyllä todella olla ja pyrkiä olemaan sanan hermolla. Ja todennäköisesti kun asiakirjasta äänestetään aikoinaan, niin taas siihen mennessä on tapahtunut paljon uutta. Mutta mm, tällaista tämä on, kun näin eh, eläväisiä muuttuvia asioita käsittelee. Ja kyllä minä uskon, että varmasti saamme aika hyvän lopputuloksen. Lopuksi voisin vielä todeta, että minun työni, niin vaatimatonta kuin se nyt onkin, niin äh, on saanut suurta apua näistä varjoesittelijöiden arvokkaista äh, kommenteista. Ja tosiaan neljässä toukokuuta näin sihteeristöltä olen kuullut. Meillä on kuulemistilaisuus asiantuntijoiden kanssa ja saamme tuolloin vielä tilaisuuden syventyä tähän aiheeseen. Kiitos. Kiitoksia. Totean vain 6. toukokuuta on tarkistusten jättöaika. Ja sitten seuraava kohta esitystä on kohta yhdeksän. Immateriaalioikeuksien valvonnan tehostaminen sisämarkkinoilla. Esittelijä on kollegamme Paul Ryypi. Ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja Roil. immateriaalioikeudet, tekijänoikeudet, ne ovat niitä asioita, joita tällä hetkellä hyvin tiivisti käsitellään, koska tietenkin kansainvälinen nopeus viestinnässä on valtavasti lisääntynyt, eikä ole kysymys enää sisältöjen siirtämisen teknisestä kyvystä kysymys. Ja me näemme, että siirtonopeudet ovat sellaisia joita ovat äh, internetissä ja muita teknisiä mahdollisuuksia, joita on käytössä. Tämä merkitsee sitä, että ei ole kysymys pelkästään teknisestä pohjasta, vaan myös siitä sisällöstä ja äh, miten näitä sisältöjä sitten Euroopan laajuisesti äh, siirretään ja millä tavalla niitä voidaan tarjota – niin, että operaattorikin voivat tekniikasta riippumatta tarjoamaan palvelujaan rajat ylittävällä tavalla ja tasolla. Siksi on myös tärkeää saada kollektiiviset oikeudet selville Euroopassa, ja tämä on se syy, minkä takia me olemme päättäneet, että ottaa, otamme käyttöön tällaisen yhden luukun periaate, että ne, jotka luovat sisältöjä ja ne, jotka niitä käyttävät, että äh, se järjestelmä olisi heille äh, avoimempi, läpinäkyvämpi ja helpompi ja, ilman, äh, ja byrokratiasta vapaa. Ja siitä syystä Euroopan unionin kannalta on erityisen merkityksellistä saada tällaiset yhtenäiset säännöt tulevaisuudessa käyttöön. Ja tästä syystä mehän olemme myös Euroopan yleisradiounioninkin kanssa käyneet, EBUn kanssa käyneet tiiviitä keskusteluja täällä parlamentissa. Tässähän täytyy tarjota uusia mahdollisuuksia ja näin ollen me myös vaati, meidän täytyy vaatia komissiolta, että saadaan uusi systematiikka, yksinkertainen ja läpinäkyvä systematiikka. Minusta minulle ratkaiseva kohta on se, että myös tekijänoikeuksissa – luo saamme sisämarkkinat niin, että emme törmää enää maantieteellisiin rajoihin semminkin, kun tämä merkitsee valtavia byrokratisia esteitä pk-yrityksille. Meidän pitäisi erityisesti kuluttajien oikeuksia vaalia ja antaa kansalaisille mahdollisuus saada käyttää omaa kieltään kaikissa muissa maissa, ja jotta mitä, äh, ja meidän pitäisi välttää tällaisia mutkikkaita lakeja ja kieltoja, jotka eivät mahdollista sitä, että, että Euroopan kansalainen voisi sitten toisessa maassa saada näitä sisältöjä omalla kielellään nautittaviksi. Tämä on perustavanlaatuinen periaate. Meillä on kuitenkin 23 kieltä. Jokainen kieli on yhtä merkittävä. Ja haluankin Saksan kieltä puhuvana sanoa, että kun olen Espanjassa ja kuuntelen ranskankielistä lähetystä ja toisinpäin, kun olen Unkarissa, halusin kerrasti sitten kuunnella lähetystä italiaksi, kun kansalaisilla täytyy olla oikeus Euroopan unionissa siihen, että hän voi nauttia alkuperäisen kielen sisältöä että hän voi kuluttaa näitä tuotteita Euroopan sisämarkkinoilla. Siinä mielessä olen täysin kuluttajien kannalla, koska he kuitenkin määrittelevät markkinat. Ja puht- ihan kulttuuriidentiteetin kannalta täytyy varmistaa, että jokainen voi käyttää omaa kieltään riippumatta siitä, että, että onko se onko se palvelu lineaarista vai ei. Joka tapauksessa kansalaisilla täytyy olla mahdollisuus saada oma sisältönsä omalla kielellä kaikkialla Euroopassa ilman laittomia rajoituksia. Minusta me olemme löytäneet hyviä ra ra ratkaisuja tähän. Olen tietenkin valmis keskusteluihin ja mahdollisiin muut, lisämuutoksiin ja sitten myös huomenna suullisiin tarkistuksiin. Kun äänestämme huomenna, meillä meidän täytyy toimittaa tämä lausunto vastuuvaliokunnalle, mutta meidän täytyy asettaa kyllä ne parametrit, joiden pohjalta Euroopan pitäisi jatkaa kehitystään. Ja, joita, ja tässä yhteydessä haluan kiittää kaikkia poliittisia puolueita. Tämä oli erittäin rakentavaa yhteistyötä ja minusta me olemme löytäneet oikein hyvän ratkaisun tässä. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Onko lausuttavaa kollega Tikau. Uh, mulțumesc, uh, domnule președinte. În calitate de... Kiitos, puheenjohtaja. Varjoesittelijänä haluaisin kiittää mietinnönlaatija herra Rubikia siitä hyvästä yhteistyöstä, jota meillä on ollut. Tämän mietinnön aihe on erittäin mielenkiintoinen ja erittäin ajankohtainen. Haluaisin nostaa esiin sen seikan, että nämä lisenssit Euroopan tasolla voidaan ottaa esiin ja niistä voidaan keskustella vain, kun olemme saaneet vaikutusten arvioinnin, sillä meidän pitää ottaa huomioon jokaisen teollisuuden alan omat erikoispiirteet jos verrataan vaikka elokuvia musiikkiin, niin tilanne voi olla hyvinkin erilainen, joten tästä syystä tarvitsemme vaikutusten arvioinnin. Haluaisin myös kiinnittää huomiotanne kohtaan kaksi. Siinä puhutaan lisensseistä, jotka perustuvat alkuperäkieleen. Minä olen ehdottanut tarkistusta numero kuusi ja tässä tarkistuksessa ehdotetaan, että voisimme antaa mahdollisuuden dubata tai tekstittää ohjelmia niin, että tämä sisältö olisi saatavilla useammalla kuin yhdellä kielellä. Ymmärrän herra Rubikin kannan. Saatan tehdä tähän asiaan myös suullisen tarkistuksen. Ja tuohon alkuperäiseen tarkistukseen numero 6 saattaisin lisätä että myös kuluttajille oikeus saada sisältö muulla kielellä kuin sillä, jolla se olisi tuotettu. Tällä tavoin ottaisimme huomioon sekä kuluttajien edun, niiden kuluttajien edun, jotka saavat tämän tuotteen alkuperäkielellä ja samalla myös kaikkien muiden kuluttajien edun ilman, ilman kieleen sidottua lisenssiä, sillä se voisi johtaa hyvin korkeisiin hintoihin ja suurten kielten prioriteettiasemaan. Pienemmille kielille tämä voisi myös olla ongelmallista, sillä ehkä ne eivät olisi kiinnostuneita hankkimaan tällaisia lisenssejä juuri tälle yhdelle pienelle kielelle. Eikä tästä asiasta ole kielten alalla mitään eurooppalaista politiikkaa. Jokaisella jäsenvaltiolla on oma kansallinen linjauksensa asiasta. Meillä on vähemmistökieliä ja, ja työskentelykieliä ja muita kieliä. Siitä syystä tämä aihe on suhteellisen herkkä. Ehdotin myös toista tarkistusta. Ja teidän luvallanne haluaisin tehdä suullisen tarkistuksen alkuperäiseen tarkistukseen. Totesin, että tietoyhteiskunnan immateriaalioikeuksien suhteen meillä on valitettavasti yhdeksän tällaista poikkeusta. Ja nyt olemme tilanteessa, jossa joissakin maissa on lainsäädäntöä, joka tarkastelee samanlaisia tapauksia eri tavalla. Yrityksethän ovat kuitenkin monikansallisia. Eli jotta saataisiin tähän varmaa lainsäädäntöä, ja lainsäädäntöpohjaa ehdottaisin immateriaalioikeuksien direktiivin muuttamista. Teen, teen tähän asiaan suullisen tarkistuksen ja se heijastelisi niitä sanamuotoja, joista olemme jo sopineet parlamentin ja komission kesken. Olemme äänestäneet tästä asiasta samalla kun äänestimme uudesta komissiosta. Sen lisäksi yhdessä esittelijän kanssa olemme mielestäni onnistuneet laatimaan hyviä kompromissitarkistuksia, jotka takavat tekijänoikeu- käyttäjien oikeuksien suojan ja sitten samalla aikaa ne eivät ole askel taaksepäin kohti sellaisia kohtia, ja asetuksia, joita on televiestintäalalla. Käyttäjien oikeudet tietoyhteiskunnassa tulee turvata. Turvallisuus pitää turvata ja samalla se, että henkilötiedot turvataan. Kiitos. Kiitoksia kovasti, Karim. Chairman, thank you. Can I... Puheenjohtaja, ensinnäkin haluan kiittää kollega Rybigia hänen tekemästään työstä. Tämä on, on hyvin vaikea asia yrittää saada jonkinlaisia laisellisia kehyksiä tähän. Ja tällä vaalikaudella tämä tulee olemaan yksi suuria haasteita. Monet kollegat ovat mukana näissä asioissa. Monissakin valiokunnissa on hyvin vaikea saada lainsäädännöllisiä kehyksiä tällaisille aloille, jotka kehittyvät valtavaa vauhtia. Ja kun kehitys on kaikilla globaalilla tasolla niin valtavan nopea. Me täällä parlamentissa, meidän täytyy ottaa tämä asia esille mahdollisimman laajalla pohjalla. Meidän täytyy yrittää saada lainsäädännölliset kehykset, jotka eivät vanhene sitten siinä vaiheessa, kun me saamme tämän viimeisteltyä. Lainsäädännölliset kehykset täytyy saada sellaisiksi, että ne pystyvät kehittymään olosuhteiden muuttuessa mahdollisuuksien mukaan. Ymmärrän, kuinka vaikeaa se on ja kuinka vaikeaa työ esittelijällä on saada tehokasta työtä aikaan näissä kysymyksissä. Ja voin sanoa, että voin onnitella rehellisesti Ryybikiä ja olen samaa mieltä hänen yleisen linjansa kanssa, joka tässä paperilla on saatettu. Onko pari-kolme asiaa, joista haluan vielä puhua suhteessa eräisiin tarkistuksiin, joita on esitetty, joista sitten äänestetään myöhemmin. Siis tarkistus 5 haluaa tehdä eron kaupallisen väärentämisen ja ei-kaupallisen luvaton, luvattoman digitaalisen kopioinnin välillä. Täytyy sanoa, että tämä on ainakin minusta tämä aika keinotekoinen ero, joka on tehty. Se pikemminkin mutkistaa kuin antaa lisäarvoa tälle työlle. Meidän täytyy käsitellä tietenkin väärintämiskysymyksiä jossakin muodossa. On tietenkin erilaisia lähestymistapoja, tapoja, mutta tällaisen eron tekeminen ei minusta vie asioita eteenpäin. Sitten tarkistus 25. Hyväksyn sen kyllä, totta kai meidän täytyy yrittää siirtyä harvoin yhdenmukaisempaa järjestelmää kohti. Mutta minä varoitan siitä, että liikutaan liian nopeasti keinotekoisella tavalla jonkinlaista välitöntä harmonointia kohti. Ja olen samaa mieltä siitä, mitä kollegani äsken juuri minua puhui, että on tarvetta arviointiin vaikutusarviointiin, joka täytyy tehdä, koska vain tällä tavalla voimme saada täyden käsityksen siitä, missä me olemme tällä hetkellä ja mikä, mitä todennäköisesti tapahtuu tämän tulevina viikkoina, kuukausina ja vuosina, koska se nopeus, jolla teknologia menee eteenpäin, äh, auttaa ihmisiä tekemään näitä rikkomuksia. Se on valtavaa tämä nopeus. Äh, ja on ehdottoman tärkeää, että me teemme tämän arvioinnin. Ja sitten lopuksi minun tarkoitustarkistukseni 15, jossa pyydän tehokkaita toimenpiteitä, jotka toimisivat pelotteena. Se ei joudu siitä, että minulla olisi jotain sanktioita vastaan sinä. Tämä järkeily tässä takana on se, että kun käytetään, puhutaan toimenpiteistä, niin silloin me annamme, siinä voidaan puhua sanktioista, mutta samalla voidaan puhua aloitteellista toimista että me luomme sellaisen ympäristön, että teollisuus menee eteenpäin. Annan pienen esimerkin tästä. Aivan äskettäin tapasin sellaisen elimen, joka käsittelee tekijänoikeusrikkomuksia yhdistyneessä kuningaskunnassa taiteilijan osalta. Siellä sain tietää, että, että lähes kaikki kaupalliset väärennykset tapahtuvat luottokorttien avulla. On paljon sellaista, mitä me voimme tehdä toimenpiteillä, jotta voidaan auttaa tämän ongelman ratkaisemisessa. Silloin voidaan käyttää rahajärjestelyjä, jotta voidaan poistaa tällaiset väärät ja usein rikollisetkin toimet. Siis pelkästään seuraamukset eivät ole riittävän kattavia Minusta meidän täytyy puhua toimenpiteistä samalla jättäen niin kuin tilaa myös sanktioille. Tässä on aika paljon tehtävää, mutta uskon, että, että meidän täytyy yrittää saada sellaiset kehykset, joka, joka, jotka rohkaisivat teollisuutta tekemään enemmän, jotta se auttaisi itse itseään, mutta että teollisuus haluaa myös meidän kanssa yhteistyössä meidän kanssa. Ja minä katson, että me tarvitsemme lisää arviointia ja vaikutusarviointia yhtä lailla. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Kollega Inchu. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să... Kiitos, puheenjohtaja. Otan ilolla vastaan herra Rubikin mietinnön. Parlamentti on tässä ottanut aloitteen omiin käsiinsä ja pyrkii vahvistamaan immateriaalioikeuksia. Aihe on hyvin tärkeä. Siitä on myös keskusteltu paljon. Keskustelu ei ole vielä päättynyt ja keskustelu voi jatkua vielä senkin jälkeen, kun tämä mietintö on hyväksytty. Haluaisin nostaa esiin yhden asian. Haluaisin puolustaa erästä seikkaa. internetin palvelun tarjoajia ei voi pitää vastuussa niiden asiakkaiden toimista missään tapauksessa. Ja näitä operaattoreita ei voi velvoittaa ryhtymään minkäänlaisiin valvontatoimiin niiden verkostojen liikenteestä. Minusta tämä on hyvin tärkeä asia. Puhuin tästä aiheesta monien järjestöjen kanssa ja tuen tätä kantaa. Angelika Niebler kollega Niebler. Kiitos puheenjohtaja. Muutama huomio minultakin. Aivan ensiksi haluan sydämellisesti kiittää kollega ja hänen erinomaisesta lausunnostaan. Mielestäni hän on tässä lausunnossaan osunut naulan kantaan teollisuusvaliokunnan kannalta ja tuen todella hänen lähestymistapaansa. Ensimmäinen asia, tämä One Stop Shop, eli että tätä lupien myöntämistä Euroopan tasolla tulisi helpottaa huomattavasti tulevaisuudessa. Mielestäni tämä on aivan oikea lähestymistapa ja mielestäni on hyvä, että juuri teollisuusvaliokunta tämän muotoilee hyvin selväsanoisesti, koska komissio syyskuisessa tiedonannossaan oli aivan eri mieltä ja katsoi, että kaikki on oikein hienostu, hienosti ja että oikeudelliset puitteet tällaisenaan ovat aivan riittävät. Kollegat ovat nähneet tämän hiukan toisin ja siksi mielestäni on hyvä, että juuri kohdassa kahdeksan katsomme, että yksinkertaistamista tarvitaan ja kun Euroopan laajuisia käyttöoikeuksia haluaa, niin kyllä sen tulisi olla entistä yksinkertaisempaa. Ja tässä varmasti edistymme ja tämä on tehtävä myös komissiolle selväksi. Komission täytyy tehdä uusia ehdotuksia. Niin toinen asia, niin kuin Rova Tikau ja muutkin kollegat nostivat esiin vaikutusarviointi. Ihan keskustelun alussa, koska tämä on niin monimutkainen aihe, ja jota sitä käsitellään myös niin monissa valiokunnissa Euroopan parlamentissa, meidän täytyisi todella nyt käyttää aikaa katsoaksemme tämän asian kaikki eri puolet ja valaistaksemme asiaa todella eri kannoilta. Ja kunnollinen vaikutusanalyysi minun mielestäni täytyy tehdä esimerkiksi tämän keskitetyn lupakeskuksen toiminnan osalta ja muiden kysymysten osalta ajatellen ylipäätään tekijän oikeuksia ja koko tätä järjestelyä Euroopan unionin tasolla. Tällä on merkittävää vaikutusta ja siksi vaikutusarvioinnin on oltava kattava. Oikeusasian valiokunnassahan on tehty lainsäädännön vaikutuksista juuri seuranta mietintö ja meidän valiokuntamme voi tähän myös puuttua. Viimeinen juttu, tuoteväärennykset. Tästähän olemme valiokunnassa keskustelleet useaan otteeseen. Emme tässä taistelussa vielä paljon ole edistyneet, mutta tämän lausunnon kommentit mielestäni ovat aivan oikean suuntaisia, että eurooppalaisen väärentämisen ja piratismin seurantakeskuksen kautta voitaisiin saada aikaan paljonkin. Kiitoksia valmistelijallemme ja toivon, että hänen ehdotuksensa ja kompromissit saavat huomenna laajan tuen. Kiitos. Kiitoksia kollega Odi. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella esittelijä herra Rubikia tästä ja haluaisin kiinnittää huomiota PK-yrityksiin, sillä haluan puolustaa niiden oikeuksia. Olen hiukan pettynyt tuohon asiakirjaan, sillä tämä aihe on erittäin tärkeä. Meidän pitää pystyä puolustamaan ja suojelemaan immateriaalioikeuksia. Siinä on kyse tekijänoikeuksista ja immateriaalioikeuksista, ja tässä nyt ehdotetaan seurantakeskuksen perustamista, joka seuraisi tuoteväärennöksiä ja tekisi tällaista hallinnollista koordinointia. Minusta tämä on pettymys. Tämä asiakirja olisi voinut olla hiukan voimakkaampi ja haluaisin ehdottaa, että kohdassa 4.3 siinä käytetään sanaa johto johtaa. Ja minusta se sana on väärä. Ehkä pitäisi enemmänkin taistella tuoteväärännöksiä vastaan eikä johtaa tällaista työtä. Tämä oli vain pieni yksityiskohta. Bedanke Kiitoksia. Äh, sitten komissio. Oletan, että herra Stanchikas on komissiosta, joka puhuu komission puolesta, vai onko joku muu? Eikö? väärin. Kuka komissiota edustaa täällä? Ei kukaan. No hyvä, ei nyt pakko olla. No ei nyt ole kukaan komissiosta kommentoissa. Haluaako Paul Rybich vielä lopuksi sanoa jotain, jotta saadaan tämä päätökseen? Ei möchte mich recht herzlich bedanken. No kiitän lämpimästi minusta, niin kuin mitä kollega Ori sanoi, että PK-yritykset ja äh, luova talous niille tekijänoikeudet ovat keskeinen kriteeri, jotta ne pystyvät onnistumaan toimissaan kuluttajilla. Täytyy olla oikeus, että luovat työntekijät voivat käyttämään omaa kieltään ilman lisärasitteita. Minusta kaikissa poliittisissa ryhmissä on konsensus tämän takana ja siitä esitän lämpimät kiitokseni. Kiitos. Näin ollen tämä kohta on hoidettu. Ja näin. kohta kymmenen komission vihreä kirja biojätehuollosta Euroopan unionissa. Meillä on mietintömme valmistelija on Charles Chichester, joka saa nyt puheenvuoron. Voitte nyt jatkaa Charles tästä biojätehuollolla. And, uh... Kiitos puheenjohtaja. Tulinpa juuri sopivaan aikaan. Tarkoituksena on esitellä nämä tarkistukset tähän mietintöön. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä ja sihteeristöä siitä työstä, taitavasta työstä, jota he ovat tehneet kompromissitarkistusten muotoilussa. Ja toivonpa, että ne saavat laajaa tukea. Minulla on vielä pari muuta asiaa, joista tarvitaan vielä yhteisymmärrys. Ja siksi ne pitää, niistä pitää äänestää. Mutta muutoin luulen, että olemme saaneet aikaan hyvän ratkaisun. En mene yksityiskohtiin, mutta sanon, että jos en ole jostakin kohdasta samaa mieltä, minusta meidän pitäisi, se johtuu siitä, että minusta meidän pitäisi keskittyä tämän valiokunnan alaisiin aiheisiin, eikä keskustella esimerkiksi jätteiden hierarkiasta. Se on enemmänkin ympäristövaliokunnan alaa. Eli se on sopiva tapa sille työlle. Eli minun ei varmaankaan kannata puhua tässä nyt tämän kauempaa puheenjohtajaa. Nyt haluaisin kannustaa kollegoita tässä kommentoimaan tai valittaa, jos aihetta siihen on. Kiitos. No niin, onko jollain, jollakulla jotain valitettavaa tai huomatettavaa? Siellä on puheenvuoro pyydetty. Mr. Chairman, and I would like to thank Mr. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän Ch -ch Charles Chichesteria tästä hyvästä yhteistyöstä, jonka jota hän on meille tarjonnut, meille varjoesittelijöille tässä lausunnossa, ja olen samaa mieltä siitä, että olemme onnistuneet pääsemään hyödyllisiin kompromissiin, kompromisseihin useimmissa asioissa. Olen samaa mieltä hänen kanssa myös siitä, että, että ITREn lausunnon pitäisi keskittyä energianäkökohtiin. Ja minulla on yleinen huoli joka koskee sitä, että biopolttoaineet äh, ja biojätteet eivät ole saaneet, ansa, saaneet sitä huomiotosaksi, jotka ne ansaitsevat, koska bio, ja, jäte- ja biopolttoaineet ovat kuitenkin tärkeitä osia tämän 10 prosentin äh, tavoitteessa, kun puhutaan liikenteen uusiutuvien energialähteiden osuudesta. Ja tämä ei riitä, että se on pelkästään osa lainsäädäntökehyksissä on kysymys kuitenkin jätehuollosta ja uusiutuvien energialähteitä koskevasta direktiivistä. Puhutaan myös kierrätystavoitteista, koska paikallishallinto ei halua tehdä biojätteistään biopolttoainelaitokseen, äh, koska ne eivät välttämättä pysty kierrättämään riittävästi. Ja minun tarkistukseni 24 pyrkii selvittämään tätä. Olisin onnellisempi vielä, että jos me emme tarvitse lainsäädäntöä tähän, ja ehkäpä komissio voisi selventää, että bio että, että biojätteet ja biopolttoaineet voivat edesauttaa tätä kierrätystä. Silloin se ehkä helpottaisi kaikkeen. Muilta osin kiitän herra Chichesteria hänen tekemästään työstä. Kiitoksia. Edustaja Enchu. Mulțumesc, domnule președinte. Țin să spun că apreciez foarte... Kiitos, herra puheenjohtaja. Haluaisin vain sanoa, että arvostan kovasti esittelijän tekemää työtä. Tämä teksti on todella vaikuttava. Mutta aivan kuten hän itse sanoi, haluaisin nostaa esiin sen, että tämä biojätteen prosessointi tai käsittely ei liity ainoastaan energia-alaan. Se liittyy vielä enemmän ympäristön suojeluun ja omasta kokemuksestani voin sanoa, että sen lisäksi, että saadaan talteen energiaa näistä lähteistä, biojätteen käsittely yhdessä muiden jätetyyppien keräyksen ja käsittelyn kanssa. tekee tilanteesta sellaisen, että 100 prosenttia kaikesta jätteestä tai vain 50 prosenttia siitä menee kaatopaikalle ja tämä on hyvin tärkeä seikka. Minä tein tarkistuksen jonka tarkoituksena oli painostaa tiettyjä jäsenvaltioita, joilla ei ole jätteen erilliskeräystä lainkaan. Ja tässä tarkistuksessa mainitsin sellaisen ajatuksen, että määrätään jätteelle jokin arvo. Arvo voisi olla hyvinkin pieni, mutta siinä voisi ottaa huomioon sen, minkälaisia vaikutuksia tällä jätteellä on. Eli tällaiselle jätteelle voisi olla olemassa markkinat. Ja tietyt ihmiset voisivat sitten hyötyä rahallisesti tästä. Ja totta kai jäsenvaltiot ovat sitten puhtaampia ja saavat lisää energiaa. Kiitos. Kiitos. Kollega van Bremt. Ehm, Kiitos puheenjohtaja. Olen minäkin todella tyytyväinen esittelijän työhön. Hän ansaitsee onnittelut. Mielestäni hän on kirjoittanut erittäin hyvän tekstin. Ehkäpä tämä joka odottamatonta minun suustani, mutta olen todella tyytyväinen valmistelijan tekstiin. Ja olen aivan varma siitä, että saamme aikaan erittäin hyvän ehdotuksen huomenna. Pari huomiota haluaisin esittää. Meillähän on kompromissitarkistuksia Ensimmäinen, joka on mielestäni hyvin tärkeä. Ja kun puhutaan eh, biojätteestä, niin katsoisin, että meidän täytyy luokitella jätteet eh, ja että biojätteillä täytyy olla oma eh, luokittelunsa. Tässä nyt on pieni mielipideero ehkä siitä, että kuinka, ja me voimme tätä ehkä tulevaisuudessa selvittää, mutta mutta tämän luokittelun suhteen mielestäni eh, meidän täytyy korostaa paitsi keräämistä myös kierrätystä. Luonnollisesti eh, ajatellen hiilidioksiditavoitteitamme on tärkeää, että eh, kerätään jätteitä jätteet, mutta kierrätys on tärkeä kysymys ja samoin esimerkiksi maan käyttö ja ähm, raaka-aineiden uudelleenkäyttö esimerkiksi kompostoinnin kautta. Minun mielestäni me olemme saaneet aika erittäin hyvät kompromissitarkistukset ja yksi juttu nyt, josta emme ole täysin samaa mieltä ja ryhmäni nimissä vielä korostaisin ja korostaisimme, että me ehdottomasti haluamme erillisen direktiivin direktiivin biojätteen merkitys kasvaa ja kaikki, jotka asiaa ymmärtävät, tietävät, että sen mahdollisuudet ovat aivan rajattomat ja siksi se tarvitsisi oman direktiivin. Kiitos. kolka Jordan Jesli. Um, moram... Um, uh, Kiitoksia. Minä haluan kiittää valmistelija Chichesteria hänen lausuntonsa oikein hyvä ja yhteistyö oli erinomaista kaikkien varjoesittelijöiden ja esittelijän kesken. Meillä oli useitakin tarkistuksia ja huomenna niistä olemme valmiita äänestämään. Minun ryhmäni nimissä voin sanoa, että me kaikki kompromissitarkistukset ovat tukemisen arvoisia ja me, me tuemme myös muita tarkistuksia, mutta painottaisin tässä kahta näkökohtaa. Me katsomme, että biojätteet ja kierrätys ovat tärkeä osa uusiutuvien energialähteiden kokonaisuutta. Me haluamme kuitenkin, että, että vaikka me puhumme biopolttoaineista, niin tämä, se ei muuta sen merkitystä. Toinen asia, joka liittyy lainsäädäntöpuitteisiin, se mitä me olemme saaneet aikaan kompromissien avulla, niin se voi riittää ja, ja näin ollen tältä pohjalta me olemme myös äänestyslistamme laatineet. Kiitoksia. Ja sitten komissiollekin voidaan antaa puheenvuoron herra Spuna. Oliko se väärä? Onko komissiosta kukaan? Olkaa hyvä, anteeksi, on nyt. Thank you very much. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää hyvästä työstä. Ymmärrän täysin sen, että vaikka tämä onkin energiavaliokunta, täällä keskitytään silti myös, tai keskitytään nimenomaan biojätteen energiavaikutuksiin. Eli siksi näistä asioista keskustellaan tässä valiokunnassa. Haluaisin myös kiittää jäseniä heidän mielipiteistään, erityisesti mitä tulee tuohon jätteiden hierarkiaan. Minusta meidän kaikkien tulisi muistaa, että vaikka biojätteestä saatavat biopolttoaineet ovat tärkeitä, niin silti kannattaa muistaa, että jätteiden hierarkiassa – analyysien, jos analyysien mukaan näkyy, että joku toinen menetelmä on parempi ympäristön kannalta, niin silloin voidaan poiketa tästä hierarkiasta. Sen pitäisi kuitenkin olla vain poikkeus, eikä mikään yleinen käytäntö. Tämä pätee siis biopolttoaineisiin, mutta sen pitäisi kuitenkin perustua hyvinkin tarkkaan analyysiin, enkä mene tähän nyt sen syvemmälle. Täällä pyydettiin komissiolta selvitystä siitä, ovatko biopolttoaineet kierrätystä. Minulla ei ole tässä mukana nyt tuota jätepuitedirektiiviä, mutta olen aika varma siitä, että direktiivistä on jätetty pois biopolttoaineiden tuotantokierrätyksen määritelmästä EUn tasolla biopolttoaineiden tuotanto ja sen lukeminen kierrätyksen alle vaatisi lainsäädäntöön muutoksia. Se ei kuitenkaan luo minkäänlaisia esteitä jäsenvaltioiden toiminnalle, sillä ne voivat tehdä omat kierrätystavoitteensa ja pyrkiä näin entistä suurempaan biopolttoaineiden tuotantoon. Tässä oli kaikki. Kiitos. Kiitoksia. Haluaako valmistelija vielä lopuksi sanoa muutaman sanan? Olkaa hyvä, Giles Chichester. Yes, thank you, Chairman. Uh, niin, kiitos puheenjohtaja. Kiitän kollegoja näistä ystävällisistä huomioista. Ja oikeastaan puuttuisin kahteen asiaan, nimittäin kysymykseen – määrittelystä ja kierrätyksestä. Muistelen, että kamppailtiin aika lailla sitä, kun kuvattiin jätteistä saatavaa energiaa, että se olisi yksi uusiutuva energialähteen muoto. Ja nyt haluan lähteä tästä kinaamaan sen kummemmin, mutta ymmärrän kyllä Rova Hallin näkemyksen tästä. Ja onko sitten oma direktiivinsä. Van Bremt haluaa siitä oman direktiivin. Olin varsin varovainen sen suhteen, että kannustaisin uusia energioita. En ole täysin vakuuttunut siitä, että se on tarpeen tällä hetkellä. Ehkäpä me voimme sopia siitä, että olemme eri mieltä tästä. Mutta, mutta aivan lopuksi hyväksyn tietenkin sen, että tämä on perustavanlaatuisen tärkeä. Ja on kysymys kuitenkin jätteiden hierarkiasta ja jätteiden hallintasopasta, koska me olemme, äh, koska me äh, olemme energiavaliokunta, emmekä jätevali, anteeksi, ympäristövaliokunta, niin, niin silloin me keskitymme siihen, joka kuuluu meidän toimivaltaamme, eli äh, jätteestä saatavan energian ja toivottavasti pystymme saamaan noin loppupeleissä huomisen äänestyksen jälkeen hyvän asiakirjan. Kiitänkin kaikkia tästä yhteistyöstä. Kiitos puheenjohtaja. Bedanke auch. Minäkin kiitän lämpimästi, ja näin tämä keskustelu päättyy. Tähän totean, että puheenvuoropyyntöjä ei enää ole. Näin ollen tämä esitys tämän kohta on tätä puolelta päättynyt. Päätän tämän päivän kokouksen tähän ja viiden minuutin päästä kokoontuvat koordinaattorit five minutes, viisi minuuttia sitten alkaa koordinaattorinen kokous. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki muut poistuvat salista, jotta sitten voimme jatkaa nopeasti koordinaattorinen kesken. Muuten me näemme huomenna kello 9.30 huomenna aamulla äänestämme. Äänestämme kello 9.30 huomenna aamulla.